Ähm, englanniksi puhe, mies on saanut äh, Saksan viranomaiselta äh, koskien äh, ilmoituksen herra Wolf Prinzin nimitystä Euroopan parlamenttiin korvaamaan herra Mihail Toireria 6. marraskuuta 2015 alkaen. Samoin 2017 kai tämä vuosiluku nyt sentään on, 2015 puhemieskin havahtui. Niin samoin tietenkin huom- ilmoituksen Rova Nadja Hirschin ja Jörg Moitenin äh, äh, kor, korvaamaan Alexander Graf Lamdorfin, herra Fabio de Masin ja edustaja Beatrice von Storchin 8. päivä marraskuuta 2017 alkaen. Haluan toivottaa tervetulleeksi uudet kollegaat ja äh, ot, ottavat sitten paikkansa täällä ja nauttivat parlamentin kaikista etuoikeuksista, kuten työjärjestys